lainsäädännöllistä asiakirjaa, jotka oikeudellisten menettelyiden mukaan näin tehdään ja näistä tiedot liitetään tämän kokouksen pöytäkirjaan. Ja sitten työjärjestyksen voimme todeta, että esityslista luonnos tai esityslista on jaettu asianmukaisin menettelyin eikä maanantain osalta ole mitään huomautettavaa. Sitten mietintö äh, rouva Lichtenbergin mietintöä käsitellään ähm, kyselytunnilla tiistaina. Ja sitten Rova Kvisthaut Rouvolin mietintö yhteisestä kauppapolitiikasta, joka on tällä hetkellä hyväksyttä, hyväksyttävänä tiistaina. Se aiotaan käsitellä tiistai-iltana nyt esityslistan muutoksen mukaan. Onko tähän jollakulla huomautettavaa, herra Kaspari? Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Tästä mietinnöstä ei ole tarkoitus keskusteltu. Tämä kuuluu kauppapolitiikan piiriin, omnibusiin ja on hyvin tärkeä teema. Se, miten me Euroopan parlamenttina ulkomaan kaupassa alamme käyttää uusia toimivaltuuksiamme ja siksi minun mielestäni olisi tarpeellista myös käydä tästä keskustelua. Täysistunnossa ja olisin tuestanne kiitollinen. Kiitos herra Kaspari. Onko jollakulla jotakin huomautettavaa edustaja Kasparin pyynnöstä? tai onko joku, joka haluaa vielä osoittaa tukensa Kasparille? Entä vastustaako joku ehdotusta? Ei näytä olevan. Joten hyvä, voidaan. Voitaneen hyväksyä, ketkä puoltavat Gasparin ehdotusta, entä ketkä ovat vastaan. Onko tyhjiä ääniä? Joten rouva Quisthut Rovolin mietintö käsitellään tiistain esityslistan viimeisenä kohtana ja äänestys siitä järjestetään keskiviikkona. Sitten keskiviikkona EPP on pyytänyt, että, että Valko-Venäjän tilanteesta keskusteltaisiin keskiviikkona sen jälkeen, kun Nigerian tilanteesta on keskusteltu. Herra edustaja Salafranca. Kiitos todellakin tilanteen kehnontuminen valko ja poliittisten vankien tilanne sekä myöskin kriisi EUn suurlähettiläiden kanssa, jota lauantaina tutkittiin, vaatii, että nyt tätä asiaa käsiteltäisiin täällä ja sen takia pyydämmekin, että saamme korkealta edustajalta julkilausuman jos hän, jos puheenjohtaja ei voi olla läsnä, niin kuitenkin haluaisimme kuitenkin, että tästä asiasta keskustaisiin, että tämä asia käsiteltäisiin ja että tämä otettaisiin siis esityslistalle, että tästä laitettaisiin myöskin päätöslauselma. Franka. Kiitos herra Salafranca. Eli tämä on EPPn osoittama tuki tälle pyynnölle. Kuka on tätä vastaan? Onko joku? Ei ole. Ketkä voivat äänestää EPPn pyynnön puolesta käsi ylös? Ketkä äänestävät vastaan? Onko tyhjiä ääniä? Hyväksytty. Näin ollen komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma tai lausunto valko käsitellään Nigerian tilanteen käsittelyn jälkeen keskiviikkona. Sitten tänään kello 19. Sitten nämä uudet äh, aikarajat sitten äh, näihin torstaina pidettäviin äänestyksiin siirretään sitä samalla tai analogisesti sitten tiistai- ja keskiviikko-illoille. Näin ollen esityslista on muutettu tältä osin, kuten päätettiin. Herra Spironi vielä, olkaa hyvä. Durante la conferenza dei presidenti avevo chiesto... Puhemiehistön kokouksen aikana pyysin, että korkea edustaja merirosvoukseen liittyen viittaisi kahteen italialaiseen merimieheen, jotka ovat edelleen Intiassa vankeina. Tuleeko tämä tapahtumaan, vaikka tästä ei tuossa mainitakaan? niin otsikkoa ei ole tarkoitus muuttaa, mutta pyydetään, että näiden kahden italialaisen kohtalosta keskustellaan ja tiedotetaan. Sitten vielä yksi Euroopan parlamentin puhemiestä on pyydetty antamaan lausuma aiheesta vuosi Fukushiman jälkeen. Ja tässä lausuman jälkeen sitten puolueiden